Seuraava asia esityslistallamme on keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ja ensimmäinen aihe liittyy Keniaan ja Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen. Ja ensimmäinen on edustaja Tanok, puolitoista minuuttia. Sudanin presidenttiä on syytetty kansanmurhasta kansallisessa rikostuomioistuimessa. Darfurissa tapahtuneista rikoksista. Turkin täytyi peräytyä siitä, että hän kutsuisi sen oisiin konferenssiin Ankaraan tämän rikostuomioistuimen syytteen vuoksi, mutta Kenian presidentti valitettavasti juuri näin teki seremoniassa, joka liittyi uuden perustuslain vahvistamiseen. Ilmeisesti monet hallituksen ministerit Kemienässä koalioitista pääministeri Dinka olivat rauhoittomia Bashirin läsnäolosta. Mutta haittain tapahtunut ja Kenian maine alueellisena johtajana, joka on sekä demokratia että noudattaa kansallisuuslakia, on nyt tahrautunut. ICC perustettiin, että korkearvoiset viranomaiset, jopa suverenien valtioiden päämiehet, johtajat voitaisiin saada oikeuden eteen rikoksista, jotka ovat kansanmurhia, sotarikoksia tai koko ihmiskuntaa vastaan, eli universaalin oikeudenkäytön alla Rooman perussäännön allekirjoittajille. Kenian kieltäytyminen noudattamasta tätä on siksi valitettavaa. kolmen vuoden tapaista vaalien jälkeisten tapahtumien väkivallan tutkiminen, siinä Kenia kuitenkin noudattaa eh, perussääntöä, se on hyvä asia. And next... Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Shaake, puolitoista minuuttia. Madam President. Kiitos eh, puhemies, eh, kollegat, komission jäsen. Kenia, kuten muutkin Afrikan maat, eh, ovat keskeisiä kumppaneita EUlle monilla aloilla, kuten esimerkiksi turvallisuus ja kauppa. Ja Afrikalla on tärkeä rooli kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja sen toimeenpanossa. Kotonun sopimus EUn ja Kenian välillä lait, äh, määrittelee kumppanuuden äh, suhteet tavallaan, ja siinä sitoudutaan äh, pitämään kiinni ihmisoikeusstandardeista. Mutta 28. elokuuta Omar al-Bashir kävi Keniassa hallituksen virallisena vieraana. Ja tämä on rikkomus sen vuoksi, että Omar al-Bashir on kansallisen rikostuomioistuimen etsintä kuuluttama hänestä on esitetty kansainvälinen pidätysmääräys ja hänet pitäisi viedä Haagiin. Ja Kenian tehtävänä olisi ollut pidättää hänet, mutta Kenia ei näin tehnyt. Ja tämä on vaarallinen, paha ongelma. Ja tämä on myös merkki siitä, että hallituksella ei ole tavallaan kunnollista roolia niissä sitoumuksissa, joihin se on itse sitoutunut. Ja meidän täytyy taistella sy- rankaisematta jättämistä vastaan ja meidän täytyy saada aikaan vakautta enemmän ja rauhaa Afrikkaan. Ja pyytäisin, että nyt ryhdytään toimiin Keniaa vastaan ja muistutetaan heitä myös Rooman perussäännöstä. Kiitos. Ja sitten edustaja Lobbille kaksi ja puoli minuuttia. Rouva puhemies. ICCn koskevassa kokouksessa Kampalassa on hyvin tullut selville, että ICC voi toteuttaa tehtävästi tehokkaasti vain silloin, kun jäsenvaltiot sitä tukevat, erityisesti ne, jotka ovat allekirjoittaneet Rooman perussäännön. Myöskin ne jäsenvaltioille täytyy koko ajan muistuttaa tästä, koska diplomaattiset vaikeudet ovat koko ajan mahdollisia ja poliittiset haitat siinä. Ne estävät johdonmukaista toimintaa, erityisesti sotarikollisten oikeuteen eteen saamisessa. Tänään keskustelemme Kenian hallituksen käytöksestä, kun se kutsui Sudanin presidentin eikä pidättänyt sitä. Al-Bashirin vastaan on pidätysmääräys sotarikosten ja kansanmurhan vuoksi. Sen vuoksi Kenia on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja juhlistanut julistanut sitä, että Afrikan valtioiden välinen solidaarisuus on tärkeämpää kuin äh, sotarikollisen saaminen oikeudeteen. Tämä on hyvä merkki miljoonille afrikkalaisille, jotka ovat kärsineet Groilin julmista toimista, mutta kärsivät myös muista sisällisistä Afrikassa. Uhrit ja heidän omaisensa tarvitsevat oikeudenmukaisuutta ja heidän pitäisi saada kokea, että nämä rikokset, olivat sitten poliittisia tai militaarisia, tai että niiden tekijät ovat niin korkea-arvoisia, niin että silti heidät saadaan oikeuden eteen. Täytyy kritisoida terveesti sitä, että Afrikan unioni on puhunut useasti Al-Bashirin pidättävistä vastaan. Se osoittaa väärää solidaarisuutta ja tukee rankaisemattomuutta korkearvoisille poliitikoille ja heikentää näin niin tarpeellista hyvää hallintotapaa, hallintotapaa joka jonka pitäisi tehdä päätöksiä kansainvälisen oikeuden mukaan. On myös pettymys se, että Afrikan unioni on hylännyt Addis Abeban toimiston perustamisen kansainvälisen rikostuomioistuimelle. Eli täytyy edelleen vaatia komissiota, että kun puhutaan tästä Kenian epäyhteistyöstä kansainvälistä rikostuomioistuin, että kun seuraava EU-huippukokous on Afrikan unionin kanssa ja EUn välillä, niin se saadaan sinne kokouksen asialistalle. Ja sitten seuraava versio, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Me olemme useita tässä salissa pahoittelemassa Kenian päätöstä ja Afrikan unionin päätöstä ja Arabiliikan päätöstä jättää rankaisematta ja syyttämättä eh, Omar al-Bashiria. Sudanin presidentti on täysin rankaisematon ja monissa Afrikan, Mustan Afrikan ja arabimaissa. Me toivoisimme, että kansainvälinen oikeus toteutuisi kaikille eh, yhdenvertaisesti kaikkialla maailmassa. Me tiedämme, kuinka on vaikeata toteuttaa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimia ja päätöksiä, mutta pitkä on, tie on vielä pitkä ennen kuin tämän oikeusistuimen kaikki päätökset toteutuvat kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti Ranskassa on todettu, että ei pitäisi keskustella niin paljon, pitäisi vain pyrkiä toteuttamaan kansainvälistä oikeutta. Me olemme paljon uskottavampia, jos me emme toimisi niin kuin Yhdysvallat joskus, joka jättäytyy tällaisen laisen oikeuskäytännön ulkopuolelle. Meillä on raskas vastuu suhteessa Afrikkaan, eikä pitäisi toimia eri tavalla eri maiden kansalaisten suhteen. Ja tuntuu, että joskus sovelletaan aivan erilaisia käytäntöjä joissakin Af- joihinkin Afrikan maihin, jos joillakin EUn jäsenvaltioilla on siellä tiettyjä etuja puolustettavanaan. Me olemme pahoillamme, että tätä kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöstä ei sovelleta Omar al-Bashiriin. Me haluamme yhdenvertaista oikeuskäytäntöä kaikille, myös EUn maa-alueilla. Se on ainut ehto. Ainut ehto on se, että me annamme hyvän esimerkin EUna, että EU voisi todella olla oikeuden ja vapauden alue. Ja meidän pitää edetä askel askeleelta oikeuskäytännön maailmanlaajuiseen yhdenvertaiseen käytäntöön. Sen takia minä olen erittäin iloinen siitä, että tänä aamuna Euroopan parlamentin suuri enemmistö tuomitsi kaikenlaisen kaikkilaisen syrjinnän romaneja vastaan ja, ja Ranskan tasavallan presidentin harjoittaman muukalaisvihamielisen politiikan. Mm, rouva komissaari, meidän täytyy nyt ryhtyä toimiin, jos me todella haluamme, että meidän puheemme olisi jatkossakin uskottavaa kaikilla maailman kolkilla. Thank you. Next, Mr. Kiitokset. Sitten edustaja Berman, kaksi minuuttia. Thank you, mevrouw de voorzitter. Kiitos, eh, puhemies. On vähän syitä uskoa edistykseen 2000-luvun äh, äh, äh, menestykset sodan loppumisessa ovat vaatimattomia. Mutta se, joka voi puhua, on kansainvälinen rikostuomioistuin. Tämä alkoi Jugoslavian tuomioistuimesta, jatkui Ruandaan ja johti kansainväliseen rikostuomioon. Eikä puhuta enää mistään sodan voittajista, niin kuin Nürnbergin tuomioistuimessa vielä puhuttiin, vaan nyt puhutaan lähinnä riippumattomasta oikeudesta niin, että rikoksen tekijät voidaan siellä tuomita. Ja tällä tavalla myös suurien kauheuksien jälkeen oikeudenmukaisuus voidaan taata ja vasta sen jälkeen sovinto on mahdollinen ja pysyvä rauha. Tämän tuomioistuimen avulla myös tulevat rikoksentekijät ehkäpä pelästyvät, että rankaisematta jättäminen ei ole oikea tie. Ja varsinkin ajatellen, mitä kauheita tekoja Omar al-Bashir on tehnyt. Kenian on myös noudatettava sopimuksia, muuten sopimukset menettävät merkityksensä. Ja se, että al-Bashir ihan estämättä kykeni juhlimaan Keniassa ja samanaikaisesti hän omassa kotimaassaan oli tehnyt hirvittäviä rikoksia ihmisoikeuksia vastaan. Ne maat, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet Rooman perussääntöä, esimerkiksi USA, niin ne tulisi tehdä se, mitä Barack Obama vielä odottaa. Meidän täytyisi saada aikaan järjestelmä, joka ei jätä rikoksentekijöitä tuomitsematta, missä päin maailmaa sitten rikos tapahtuukaan. Thank you and then... Kiitos ja sitten edustaja Kelam, yksi minuutti. President. I think today's issue is... Mielestäni tämän päivän aihe on se, että keskustellaan siitä, että onko vastuunalaisuus rikoksista ihmisyyttä vastaan, voidaanko sitä soveltaa käytännössä. Sudanin presidentti Bashir, häntä syytetään tällaisesta rikoksesta kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ja pidätysmääräys on annettu. Aiheena on tänään se, että onko tarpeeksi kansainvälistä poliittista tahtoa ja koordinaatiota, jotta tällaiset rikkomuksen tekijät saadaan oikeuteen. 27. elokuuta Kenian hallitus ei tarttunut tähän tilaisuuteen. He kutsuivat Bashirin vieraaksi ja on hyvä tietää, että Kenian pääministeri on myöntänyt, että tällainen kutsu oli virhe. Ja Kenian kansainvälisten sitoumusten rikkomus. Nyt muistutamme Afrikan unionin valtioita liittymään kansainvälisiin ponnistuksiin, jotta Sudanin presidentti al-Bashir saadaan kansainväliseen rikostuomioistuimeen Haagissa. Hän, siellä hänellä on kaikki puolustusoikeudet. Ja olen hyvin iloinen, että täältä täysin lähtee yhtenäinen viesti, että asia täytyy hoitaa ja saada al-Bashiri kansainvälisen erikoistumistuimen. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten poliittisten ryhmien puhujat. Ensin EPP-nimissä Kasmarekke, Yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, hyvät kuulijat. Puolassa on sanonta, että ei voi olla osittain raskaana. Ja näin Kenia yrittää toimia. Toisaalta se kutsuu al-Bashirin, toisaalta se on Rooman perussana allekirjoittaja. Nämä kaksi tosiasiaa eivät ole yhteensovitettavissa. Täytyy päättää jonkun to- kumman puolesta. Joko annetaan rikollista erää rauhassa tai ei. Tai sitten saadaan heitä syytteeseen tai ei. Näiden kahden vaihtoehdon yhdistäminen ei ole rehellistä. Se argumentti, että Sudan on Kenian naapuri ja sen vuoksi Bashir kutsuttiin, sitä ei voida hyväksyä. Koska se ei ole sopusoinnussa moraalisten poliittisten sitoumusten kanssa. Kenian, Chadin ja muiden maiden viranomaiset täytyy noudattaa yhtenäisiä periaatteita. En usko, että kukaan olisi rankaisemattomuuden puolustaja, mutta voin kuvitella sen, että joku teeskentelee haluavansa saada rikolliset rangaist, oikeuden eteen, mutta ei sitä teekään. Sitten Geering, äh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Historia osoittaa, että sotarikolliset joutuvat lopulta oikeuden eteen, vaikka he ensin pystyisivätkin välttelemään etsijöitä. Adolf Eichmann oli yksi juutalaisten joukkotuhon organisoijista – hänet otettiin kiinni Buenos Airesissa 15 vuoden etsinnän jälkeen. Radovan Karacicin pidätti servipoliisi 13 vuotta Srebrenitsan joukkomurhan jälkeen. Sama skenaario odottaa varmuudella Sudanin presidenttiä Omar al-Bashiria. Hän on Darfurin etnisten puhdistusten arkkitehti. Mitä EU voi tehdä, jotta se pystyisi auttamaan siinä, että al-Bashir saadaan oikeuden eteen? Ensinnäkin täytyy painostaa Rooman perussäännön allekirjoittajavaltiota. Sehän on oikeusperusta tuomioistuimen toiminnalle. Se tilanne ei saa toistua, jolloin al-Bashir meni Keniaan, siis valtion, joka oli Rooman perussäännön allekirjoittanut ja osallistui siellä perustuslakijuhlallisuuksiin. Täytyy käyttää kaikki tutkia diplomaattisia kanavia ja poliittisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan täytyy olla aktiivisesti mukana. Täytyy käyttää kaikki olemassa olevia välineitä, kuten EU-Afrikka-huippukokouksia ja kotonon sopimusta, niin että alkupääsyt saadaan lopulta aikainen eteen. Kiitokset. Alderyhmän nimissä edustaja Riis, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies kun Kenian viranomaiset ottivat viime elokuussa Sudanin presidentin avosylin vastaan, niin silloin me päätöslauselmallamme tämän iltapäivän myötä voimme vaikuttaa siihen, että sanomme voimakkaasti mielipiteemme, että Kenia, niin kuin kaikki muut maat, sen pitäisi noudattaa kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöstä. Omar al-Bashir on sanottu jo, kuinka paljon häntä, kuinka hirveitä tekoja hän on suorittanut tai suorituttanut, ja hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmäärä, Hän on Darfurissa aiheuttanut 300 000 viattoman siviilin kuoleman, mutta on muitakin Afrikan maita, jotka ovat ryhtyneet samoihin toimenpiteisiin Sudanin presidentin kanssa. Sa, Sa, Saudi-Arabia. Euroopalla pitää puhua yhdellä äänellä, harjoittaa yhtä politiikkaa tiukasti ja äh, suhtautua Afrikan unioniin myös tie, tietyllä tiukkuudella, joka ei ole myöskään äh, pidätyttänyt äh, Omar Bashiria. Euro, EU pitää olla valpas ja Rova Ashtonin pitää todella toimia sillä tavalla, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan ja me, jos me toimimme sillä tavalla, että me muodostamme vahvan akselin seuraavassa huippukokouksessa EUn ja Afrikan välillä 29.30. marraskuuta Libyassa. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Paska, EFD-ryhmän nimissä, kaksi ja puoli minuuttia. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Skutočnosť, že sudánsky prezident... Se tosiasia, että Sudanin presidentti al-Bashir matkustelee eh, vapaasti siitä huolimatta, että kansainvälinen rikostuomioistuin esitti hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista johtuen kansanmurhasta eh, ja sotarikoksista, kauheuksista eh, miljoonia siviilejä kohtaan. Niin jo 4. maaliskuuta 2009 tämä esitettiin. Tämä osoittaa kuitenkin sen, että monet afrikkalaiset maat eivät ota sitoumuksiaan vakavalla tavalla ja että heillä on erilainen sietokyky rikoksiin, joita on tehty avuttomia siviilejä kohtaan, erilainen sietokyky kuin meillä täällä Euroopassa. Arabiliiga ja Afrikan unioni ovat kieltäytyneet tekemästä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja se on hyvin selkeä todiste siitä, että monet näistä maista eh, eivät eh, pidä eh, al-Bashirin tekoja sellaisena, että hänet pitäisi viedä kansainvälisen rikostuomioimen istuimen eteen. Miljoonien ihmisten terrorisoiminen on sitten monien mielestä ihan oikeutettua toimintaa. Ja se voisi johtaa, jos ei näin toimittaisi, niin nämä ihmiset eivät ehkäpä kunnioittaisi hallituksiaan. En tiedä, onko oikein, että me antaisimme minkäännäköistä tukea näille hallituksille ja näille maille. Meidän pitäisi ensin neuvotella heidän kanssaan saman pöydän ääressä ja selittää, että kansainvälisten sitoumusten rikkominen kulkee käsi kädessä meidän taloudellisen tukemme kanssa. Ja jos he eivät ymmärrä tätä, niin silloin meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, joita tällaiset barbaarihallitukset ymmärtävät. Näinä hankalina

Kiitokset ja sitten Preda yksi minuutti. Omar al-Bashir a reușit încă o dată să sfideze comunitatea internațională. Al-Bashir eh, provosoi jälleen kerran kansainvälistä yhteisöä. Kenia eh, kutsui hänet maahansa eh, perustuslakijuhlan kunniaksi, eikä pidättänyt häntä. Kenia teki tämän hyvän naapuruuden nimissä, mutta tämä on täysin kohtuutonta. Kenia on kuitenkin jäsenä Rooman perussäännössä ja sen vuoksi Kenialla on velvollisuus tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja en, ennen kaikkea ottaen huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselman minun mielestäni, tai se on, on välttämätöntä, on pakollista kaikille jäsenvaltioille, YK jäsenvaltioille tehdä yhteistyötä. Kenian ulkoministeri sanoi, että hän ei halua tehdä yhteistyötä Afrikan unionin päätöslauselman perusteella, mutta ei tämä ole kansanoikeudenmukaista. mukaista. Afrikan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä äh, ensin itse yhteistyötä niin, että voitaisiin estää rankasmatta jättömyyttä. Sitten edustaja Sonik. Pani przewodnicząca. puhemies, täytyy meidän ilmaista päättäväinen tuki sille että presidentti Sudan al-Bashiri ei pääsisi matkustamaan naapurimaissa tällä tavalla. Hän, hänellä, hänellä on pidätysmääräys sotarikoksista. Ja että hänet kutsutaan kaikilla kunnianosoituksilla valtiovierailuissa, ei ole oikein. Vetoan sen puolesta, että kansainvälisen oikeuden säännöksiä pitää kunnioittaa. Sotarikokset eivät voi jäädä rankaisematta, vaan sotarikokset täytyy saada oikeuden eteen haakissa. Kiitokset ja nyt siirrymme Catch the Eye-osuuteen. Minulta on pyydetty paljon enemmän puheenvuoroja kuin mitä me voimme antaa käytettävissä olevana aikana. Otan yhden jokaisesta poliittisesta ryhmästä, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Ja pyytäisin, pitäytykää puheajoissanne, koska tulen napauttamaan tällä puheenjohtajan nuijalla, mikäli ette. Ensin eh, Mikolasic, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Um, Kiitos, eh, eh, puheenjohtaja. Um, slávnostná ceremónia pri príležitosti vyhlásenia Tämä seremonia, mikä järjestettiin Keniassa, perustuslaista on yksi suurimpia juhlia, mitä heillä on sen jälkeen, kun Keniasta tuli yksityinen, itsenäinen valtio 1960-luvulla mutta al-Bashirin läsnäolo kyllä vahingoitti tätä juhlaa. Sen vuoksi tämä henkilö on vastuussa rikoksista, ihmisyyttä vastaan ja myös sokarikoksista. Ja kutsumalla hänet Kenia osoitti, että se ei kunnioita demokratian ja kansallisvaltion periaatteita. Ja tällä tavalla Kenia myös rikkoi kansainvälisiä sitoumuksia ja minusta Kenian pitäisi nyt vahvistaa halunsa pitäytyä kansainvälisiin sopimuksiin ja Rooman perussääntöön. Kiitokset ja sitten edustaja Gomes. E Tämä parlamentti, komissio ja neuvosto ja Euroopan unionin hallitusten täytyy tiukasti tuomita kutsu ja ja eh, Sudanin presidentti vierailemaan maassa. Ja täytyy tiukasti noudattaa kansallisen rikostuomioistuimen päätöksiä. Kenia ei ole ainoastaan eh, rikkonut omia kansainvälisiä sitoumuksia, se ei ole myöskään noudattanut kansainvälisen rikostuomioistuimen määräyksiä, mutta se on myös kotonuun sopia osapuolia, siinäkin se on rikkonut yhteisiä sääntöjä. Kenian viranomaiset ovat todella sekoittaneet pahasti omat etunsa ja omien omien kansalaistensa edut, koska todellakin tässä on todella toimittu kaikkea sitä vastaan, mikä Afrikassa olisi hyvä, koska Afrikassahan tuomitaan ihmisiä. Pitäisi tuomita kaikki, pitäisi tuomita Omar al-Bashir kautta, Arab, kautta Afrikan, eh, koska Afrikan

2004 on tuettu afrikkalaista turvallisuusarkkitehtuuria. 300 miljoonaa euroa siihen on mennyt. Ja tällä on vain järkeä silloin, kun Afrikan unioni osallistuu aktiivisesti kriisien ratkaisuun, mutta Afrikan unioni ei ole tässä ollut kovin yhteistyöhaluinen. Ja Libyan huippukokouksessa 2009 päätettiin, että jäsenvaltiot eivät halua luovuttaa Sudanin eh, presidenttiä, vaikka hän tulisi heidän alueelleen. Ulko- ja korkea edustaja täytyy todeta se, että raha voi mennä Afrikaan tueksi vain silloin, kun Afrikan unioni ja Arabiliitto toimii kansainvälisessä yhteistyössä, eikä torpedoi tätä yhteistyötä. Thank you. And a... Kiitokset ja nyt sitten komissio vastaa. Kiitos puhemies. Rooman perussääntö on avainjärjestelmä, kun taistellaan rankaisemattomuutta vastaan kaikkein vakavimmissa rikoksissa. Ja te tiedätte, että EU on kauan tukenut kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ja se, että käytetään Rooman perussääntöä se on pohjana kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Viimeisimmässä kotonun sopimuksessa, joka tarkistettiin, se on uusi väline, jonka avulla me yritämme saada aikaa rauhaa ja kansainvälistä vakautta sitä kautta, että haluamme, että AKT-kumppanimme ratifioivat Rooman perussäännön. Ja heinäkuun heinäkuun Afrikan unionin kokouksessa sanottiin, että Afrikan unionin jäsenvaltioiden ei tule toteuttaa tätä kansainvälistä pidätysmääräystä. Ja tämä, tällaiset asiat ovat äh, hyvin huolestuttavia signaaleja afrikkalaisilta kumppaneiltamme. EU-näkemys on se, että Kenian täytyy sitoutua sen poliittisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin. Sen täytyy noudattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen suuntaan annettuja velvoitteitaan ja sen tulee kunnioittaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja esimerkiksi YK äh, julkilausumaa. Kofi Annanhan on äh, mukana tässä tutkimuksessa ja tässä elimessä, joka pyrkii nyt äh, estämään tätä rankaisemattomuutta. Ja me toivomme, että tätä kautta äh, Kenia saadaan mukaan. Me arvostamme sitä tosiasiaa, että Kenia on luvannut tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sisäisissä kysymyksissä. Me toivomme, että Kenia toimisi samalla tavalla myös kansainvälisissä asioissa. kun pyrimme pitämään kiinni EUn kantaa kansallisen rikostuomion elokuussa, meidän varapuheenjohtajamme ja korkea edustaja toi esiin huolensa siitä, että Kenia ei pidättänyt al-Bashiria. Ja EUn kanta Kenian suuntaan on ollut se, että pyritään äh, vahvistamaan meidän viestiämme Kenian äh, hallitukselle ja eilen näin tehtiin ja tuon esiin korkean edustajan toiveen, joka on ilmoitettu myös tässäkin keskustelussa, että hän aikoo ottaa tämän asian esiin seuraavassa Afrikan unioni EU-huippukokouksessa. Thank you very much, Commissioner. Kiitokset komission jäsenelle. Tämä keskustelu päättyy. Äänestys on välittömästi tänä iltapäivänä keskusteluiden jälkeen. Seuraava asia esityslistalla on ihmisoikeudet syy